Herra puhemies, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tämän aamun täysistunto on avattu. Ja työjärjestyksen artiklan 216 mukaisesti totean, että eilen täysistunnossa mitään pyyntöjä äänestykseen, ei, äänestykseen liittyen ei annettu. Ja nyt siirrymme tämän päivän esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Herra Leskevitsius aloittaa neuvoston puolesta Eurooppa-neuvoston valmisteluja koskien 19.20. joulukuuta. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta, puhemies. Arvoisat jäsenet, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Olen iloinen voidessani osallistua tämän aamun kokoukseen, joka koskee Eurooppa-neuvoston seuraavaa kokousta. Meillä on tiukka esityslista, siellä on taloutta, äh, puolustusta, talous- ja